Good afternoon, um, everybody. Uh, well... Hyvää iltapäivää kaikki. Tervetuloa iltapäivän istuntomme. Ensimmäinen asia esityslistallamme on mietintöluonnoksen käsittelyaiheena säännöt ja menettelytuotteita koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön noudattamista ja täytäntöönpanoa täytäntöönpanon varten. Dante, olkaa hyvä. Grazie. Kiitos puheenjohtaja, kiitoksia kollegoille. Viime aikoina on ollut paljon skandaaleja, kuten dieselskandaali, ja se osoittaa, että turvattomia ja säännönvastaisia tuotteita on vielä Euroopan markkinoilla. Komission viimeisimpien tietojen mukaan maaliskuulta RAPEX-ilmoitukset vaarallisista tuotteista ovat osoittaneet, että vielä on liikaa vaarallisia ja säännönvastaisia tuotteita. 50 ilmoitusta tulee joka viikko ja noin 2000 vuosittain. Nämä luvut ovat kasvussa ja tämä liittyy nimenomaan hyödykkeisiin, jotka ovat tärkeitä arkielämän kannalta, esimerkiksi leluihin, autoihin, lasten tuotteisiin. Ja on tiettyjä ihmisryhmiä, jotka ovat haavoittuvassa asemassa, erityisesti lapset ja ikäihmiset. Tällainen heikentää kuluttajan luottamusta, kun ajatellaan laadukkuutta, turvallisuutta ja tuotteiden ympäristöystävällisyyttä. Meidän täytyy korostaa sisämarkkinoiden merkitystä ja julkisia etuja. Usein säännön yhdenvertaisuuteen liittyy muitakin ongelmia, esimerkiksi väärennökset ja veronkierto. Yritykset, jotka noudattavat sääntöjä, ovat nyt epäilyisessä asemassa muihin nähden, mutta globaali kauppa on johtanut siihen, että EU-hun tuodaan yhä enemmän hyödykkeitä. Tämä käy ilmi tuonti- ja vientiraportista. Ja kun ajatellaan tuonnin lisääntymistä EU-hun, ja sitä, että arvoketju on monimutkaistunut. Meillä on hyvin erityyppisiä tuotteita sisämarkkinoilla, verkkokaupassa, uutta teknologiaa ja kaikki tämä aiheuttaa uusia haasteita valvontaviranomaisille EU:ssa ja EUn toimielimissä. On siis selvää, että nyt enemmän kuin aikaisemmin ainoastaan riittävä markkinavalvonta, jota on koordinoitu Euroopan tasolla, pystyy vastaamaan tällaisiin haasteisiin ja takaamaan sen, että kuluttajille tarjotaan ainoastaan turvallisia ja säännönmukaisia tuotteita. Meillä pitää olla tiukempia, uudenaikaisia, eurooppalaisia sääntöjä. Tämä johtuu myöskin siitä, että vuoden 2013 lainsäädäntöpakettia ei hyväksytty. Ja tästä paketista sanoisin vielä, että on mahdotonta hyväksyä sitä, että neuvosto ei koskaan ole pyrkinyt kompromissin parlamentin kanssa avainkysymyksissä ja että komissio on luopunut tästä työstä, mitä tulee Made in-merkintöihin esimerkiksi. Siihen olisi voinut löytää konkreettinen ratkaisu. Tällä hetkellä meillä on lainsäädäntöteksti, johon liittyy ehtoja liittyen epäonnistuneeseen pakettiin. Ja ensin meidän täytyy miettiä asetuksen soveltamisalaa. Ymmärrämme kyllä tekniset syyt, kun jotkut ovat pyytäneet laajennusta soveltamisalaa ja esimerkiksi se mukaan otetaan myöskin ei-harmonisoidut tuotteet, niin poliittisesti olisi virhe heikentää näitä toimia, jotka on hyväksytty parlamentissa edellisen lainsäädäntökauden lopussa. Vuoden 2013 paketti on tehnyt tästä työstä vielä tarpeellisempaa ja kiireellisempää ja hankalampaa, mutta joka tapauksessa meidän kaikkien päätavoitteena on se, että pystymme hyväksymään asetuksen ja että se saadaan voimaan ennen tämän kauden loppua. Meillä pitää olla tehokas teksti, joka menee oikeaan suuntaan. Ja tämä olisi tärkeä viesti, ja näin voimme saada takaisin osan menetetystä ajasta. Me haluamme panostaa nyt tähän, ja työn aikataulu osoittaa sen. Toivottavasti myöskin seuraavat puheenjohtajavaltiot takaavat sen, että tämä asia etenee nopeasti. Se on tärkeää, kun ajatellaan kansalaisten turvallisuutta ja Euroopan kilpailukykyä. Mietintöluonnos ja siihen liittyvät tarkistukset tähtäävät siihen, että vahvistetaan komission ehdotusta ja että muistamme tietyt tavoitteet. Ensinnäkin asetuk sopimuksesta pitää tehdä uudenaikainen ja tehokkaampi. Meidän täytyy löytää tasapaino, kun ajatellaan tiettyjä periaatteita. Oikeasuhtaisuus, tehokkuus ja selkeys. Meidän täytyy ottaa huomioon riskit, digitalisaatio, byrokraattinen taakka. Ja tällä tavalla voidaan luoda keskitetty tietokanta, jossa on asioihin liittyviä tietoja ja näin voidaan taata parempi näkyvyys jäljitettävyys ja alhaisemmat kustannukset toimijoille. Olemme poistaneet kohdasta seitsemän julkisen ja yksityisen tason yhteistyötä. Tästä on puhuttu myöskin kohdassa kahdeksan ja uskomme, että meidän täytyy välttää eturistiriitoja, jotta ei vaarannettaisi puolueettomuutta ja tehokkuutta valvonnassa Tämä oli yksi heikkoja kohtia Euroopan järjestelmässä, niin kuin on nähty hiljattain skandaaleissa. Ja sitten vielä kohta neljä. Säännönmukaisuus on yksi tärkeä asia, jotta voidaan tarjota yhtäläiset kilpailumahdollisuudet eurooppalaisille tuottajille. Heillä on jo useita velvollisuuksia liittyen säännönmukaisuuteen – me emme halua toimia protektionistisesti. Tämä on hyödyllinen väline, jotta voidaan tehokkaammin jakaa vastuuta, mikäli tuotteet ovat säännönvastaisia tai vaarallisia. Toinen tavoite on se, että olisi enemmän yhteistyötä kansallisten viranomaisten välillä. Tällä hetkellä jäsenvaltiossa on yli 500 viranomaista, joilla on erilaisia vastuualueita ja jotka valvovat markkinoita. Ehdottomasti tarvitaan enemmän yhteistyötä ja koordinointia. Olemme vahvistaneet tiettyjä tämänhetkisiä säädöksiä komission ehdotuksessa, jotta voidaan lisätä tietojenvaihtoa ja vahvistaa eri viranomaisten välistä yhteistyötä. Olisi tärkeää esimerkiksi saada enemmän mukaan tulliviranomaiset. Se olisi hyvä, koska heillä on kokemusta väärännysten torjunnasta ja muista tuoteryhmistä. Markkinavalvonta viranomaiset eri jäsenvaltioissa joutuvat säätä, soveltamaan näitä sääntöjä samalla tavalla kaikissa jäsenvaltioissa. Meidän täytyy saada aikaan yhdenmukaisuutta, jos ajatellaan vaikka riskinarviointeja, valvontaa. Meidän pitää taata kaikille toimijoille yhtäläiset toimintamahdollisuudet ja pitää ehkä hyödyntää tiettyjä jäsenvaltioita, joissa valvonta on vähemmän tehokasta. Lisäksi on otettu mukaan vertaisarviointi. Tällä tavalla voidaan lähentää strategioita ja valvontastrategioita. Voimme levittää hyviä käytänteitä ja saada vähemmän tehokkaat viranomaiset toimimaan paremmin. Näin voidaan kaiken kaikkiaan parantaa valvonnan laatua. Ja kolmanneksi pitää vahvistaa yhteisöulottuvuutta markkinavalvonnassa. Verkoston luominen olisi hyvä idea ja tärkeä askel eteenpäin kohti jotain, minkä pitäisi olla tavoitteemme, eli se, että luodaan yhtenäinen valvontajärjestelmä. Olen pyrkinyt vahvistamaan erinäisiä kohtia. Eli ensinnäkin pitäisi olla yhteinen eurooppalainen strategia, yhteiset prioriteetit, pitää miettiä, miten arvioidaan riskejä eri jäsenvaltioissa, jotta päätöksiä tehdään samalla tavalla. Ja myöskin yhdenmukaisuutta pitää olla valvonnassa, erityisesti tiettyjen riskialttiiden tuotteiden osalta. Sitten täytyy poistaa eroja sääntöjen soveltamisessa. Täytyy katsoa, miten voidaan lisätä rahoitusta, joka on tähdätty markkinavalvontaan. Ja sitten täytyy lisätä tietojenvaihtoa säännönvastaisista tuotteista ja mahdollisista riskeistä. Neljäs tavoite on se, että vastaamme suuriin haasteisiin sähköiseen kauppaan, internetin liittyvien tuotteiden turvallisuus, erilaiset riskialtiet tuotteet. Ja meidän täytyy muuttaa perinteistä valvontaa ja ottaa huomioon nyt kansainvälinen kauppa. Jo nyt suuri osa transaktioista tapahtuu verkkoympäristössä. Ja tästä syystä tekstissä on mukana kohtia, joiden tavoitteena on kiinnittää huomiota juuri näihin kysymyksiin, ja haluamme, että verkkomaailmassa on yhtä paljon valvontaa kuin perinteisessä kaupassa, jotta kuluttajat tuntevat olonsa turvalliseksi. Samalla markkinapaikoilla ja foorumeilla pitää käydä vuoropuhelua markkinavalvontaviranomaisten kanssa, jotta voidaan taata ostettujen tuotteiden turvallisuus. Haluaisin kiinnittää huomiota myöskin siihen, että meidän täytyy päivittää säännönmukaisuuskäsitettä, nyt kun otetaan huomioon tuotteet, jotka liittyvät internettiin. Meillä on nyt tekoälyä ja esineiden internet. Meidän pitää nyt kurua umpeen myöhästymistä. EU pitäisi toimia tässä asiassa edelläkävijänä. Ja meidän täytyy miettiä, miten voidaan hyödyntää uutta teknologiaa, esimerkiksi lohkoketjuteknologiaa. Tällä tavalla voidaan taata tuotteiden jäljitettävyys paremmin. No sitten vielä rahoitus. Se on tärkeä kysymys ja edellytys tehokkaalle valvonnalle. Meillä pitää olla enemmän resursseja sekä Euroopan tasolla Meillä pitää laboratorioita, yhteistä tutkintaa ja myöskin kansallisella tasolla, jotta pystymme hoitamaan valvontatehtäviä päivittäin eu sisämarkkinoilla. Seuraavaan budjettiin tarvitaan lisärahoitusta ja lisäksi meillä pitäisi olla automaattinen mekanismi, jossa on tietoa markkinavalvonnasta. Ja ainoastaan tällä tavalla voidaan taata riittävä rahoitus ja tehokas valvonta. Haluan selkeästi todeta, että tehokas markkinavalvonta ei tarkoita sitä, että vastustaisi globalisaatiota tai vapaakauppaa. Nyt rumpin aikana Euroopan pitää pyrkiä siihen, että olemme avoin, kaupalle avoin manner. Tehokas markkinavalvonta tarkoittaa vain sitä, että valvotaan sitä, että noudatetaan sääntöjä, joista Euroopat ovat sopineet oman sosiaalimallinsa turvaamiseksi. No, Euroopassa on paljon pieniä ja suuria yrityksiä ja siellä joudutaan noudattamaan yhteisön velvoitteita joka päivä. Ja tämä koskee nyt myöskin Euroopan ulkopuolisia tuottajia, jotta meillä olisi tehokkaampi valvontajärjestelmä, niin silloin meidän pitää saada kaikki mukaan, kansallisviranomaiset, toimielimet, talouden toimijat. Tämä, tämän olemme velkaa Euroopan kansalaisille ja tuotannolle. Kiitos. Uh, e- Kiitos. EPPn puolesta Karas, mutta Pascal Arimo on EPP-puhujana hänen puolestaan. Uh, Kiitoksia Edustan täällä erinäisiä kollegoita myöskin Karasia. Hän on toiminut tekstinsä. Eli nyt kun puhun itsestäni, sitten en puhu itsestäni, vaan olen ikään kuin Karasin kengissä. Eli kiitos Dantille erinomaisesta mietinnöstä. Luen nyt, mitä hän sanoi mietinnöstä. Eli Karas sanoo, on aina tärkeää, että löydetään tasapaino tässä tekstissä on otettu mukaan eri tahojen edut, jotka ovat välillä niin kaukana toisistaan, että se ei ole mahdollista. Meidän täytyy miettiä, mihin suuntaan kuljetaan. Ja haluaisin heti puhua Dantin tarkistuksista. Esimerkiksi se, että laajennetaan säännönmukaisuustietoja järjestelmässä ja nämä tiedot toimitetaan niille, jotka ovat vastuussa säännön vast- mukaisuuskysymyksistä. Tuotteet, jotka tuovat EUn ulkopuolelta, niin niiden pitää noudattaa samoja harmonisointisääntöjä kuin EU-tuottajien. Tämä koskee kaikkia markkinatoimijoita. En puolusta mitään poikkeussääntöjä tai poikkeuksia, ja voisin kuvitella, että tässä tapauksessa voidaan miettiä poikkeuksia, mutta meidän olisi kuitenkin pidettävä mahdollisimman pitkälti pitää kiinni komission alkuperäisestä ehdotuksesta. No meidän täytyy vielä analysoida tiettyjä liitteessä olevia asetuksia. Sitten tietokannan luominen. No, minä kannatan tällaista tietokantaa, mutta samaan täytyy, samaan täytyy muistaa, että olemme saaneet paljon kielteisiä ilmoituksia eri tahoilta, ja neuvosto ei varmaan kannata tietokantaa vaikka siinä onkin etuja. Eli todennäköisesti tietokanta-ajatus ei tule toteutumaan. Eli jo, sitten kohdan seitsemän poistaminen, eli se, että yhtenäistetään säännönmukaisuuskysymyksiä. Haluaisin kiittää Dantia siitä, että hän on ottanut e- esiin mahdolliset eturistiriidat. Minäkin kannatan sitä, että kohta seitsemän poistetaan, markkinavalvontaviranomainen resurssien mukaan voisi tehdä yhteistyötä markkinatoimijoiden kanssa. Ja sitten kohta kahdeksan. Olen sitä mieltä, että Danti varmistaa luottamuksellisuuden näissä kysymyksissä. Meillä pitää olla objektiivisia kriteereitä, joilla voidaan taata se, että kahdeksan kaksi kohta säilyy. Mm Eli se, että markkinavalvonta viranomaisen keräämät tiedot voidaan ottaa käyttöön. Kohta 12. Markkinavalvontaviranomaisen tekemä työ. Olen Dantin kanssa tästä asiasta aivan samaa mieltä, mitä tulee siihen, että keskitytään verkkokauppaan, niin varmaan neuvostostakin täytyy sitten sitten katsoa, miten siellä suhtaudutaan tähän. Sitten tarkistukset, jotka liittyvät tuotteiden säännönmukaisuuteen. No ehkä tämä voitaisiin kytkeä artiklaan 20 vahvemmin, jos on vaikka riita tapauksia tai ristiriitaisuuksia markkinavalvonnassa. Mutta kaiken kaikkiaan mielestäni Dantin toimintatapa on ollut erittäin hyvä – Olemme laatimassa tällä hetkellä omia tarkistuksiamme ja yritämme lähentää tekstiä vuoden 2008 markkinavalvontadirektiiviin. Tekstin tavoitteena on se, että parannamme lainsäädäntöä ja odotan ilolla yhteistyötä Dantin ja varjoesittelijöiden kanssa. Thank you very much. And then for the ECR we have a... Kiitos Dan Dalton SR-ryhmän puolesta. Well, I think it's clear that we need to... Luulen, että on aivan selvä, että meidän täytyy parantaa markkinoiden valvontaa. Ja Volkswagen-tapaus osoitti, että nykyisin järjestelmä ei toimi. On paljon leluja ja muita tuotteita, jotka voi helposti tunnistaa, mutta muutoin valvonta voi olla mutkikasta ja on selvää, että hyvä järjestelmä suojaa kuluttajia ja toimijoita. Me tuemme sitä, mitä komissio esittää. Meillä on kuitenkin muutama huolenaihe, joita vielä ei ole ratkaistu tässä. Ensimmäinen koskee tätä siis henki, vastuuhenkilöä, jonka tulee valvoa noudattamista, ja sehän on aika vaikea kysymys. Tässähän on kysymys erityisesti tariffiesseistä ja Kuluttajathan silloin kärsivät, jos tulee vähemmän tuotteita ulkomailta. Ja herra Harvol sanoi äsken, että yhtiöiden pitäisi noudattaa samoja sääntöjä, mutta tuonnistahan tulee paljon vaikeampaa, koska joudutaan siis tässä toimimaan niin, että ei kyetä viemään yhtään mitään. Ja tämähän on valtava kaupan este ja sehän tuottaa valtavasti lisäkustannuksia. Joten minusta tämä on ihan protektionistinen ele ja komissio sanoi, että he uskovat, että tässä noudatetaan VTO-sääntöjä kuitenkin. En kuitenkaan usko siihen, koska sehän avaa oven kaikille kauppakumppaneille toimia samalla tavalla. Samat samat esteet tulevat tuotteillemme ja meidän täytyy nyt katsoa, onko tämä oikea lähestymistapa ja olisiko parempi toimia asteittain, että ajattelisimme vaikka EC-merkintädirektiiviä ja luulen, että se voisi toimia paremmin ilman, että käynnistetään kauppasotia jotka ovat uhka nyt muutenkin. Eli meillä on tässä huolia ja pitäisi myös muistaa, että jos tuodaan tuote EUn ulkopuolelta yhtenäismarkkinoille, se ei aina tarkoita, että tuote on tuotettu EUn ulkopuolelta, voi olla olemassa toimitusketju ja on selvää, että ajatella, pitää ajatella myös kotimaista tuotantoa ja suojella sitä. On selvää, että sähköinen kaupankäynti on tärkeää ja hallinnollinen yksinkertaistaminen on hyvin tärkeää. Ja tietysti tekninen lainsäädäntö ja sen noudattaminen on olennaista. Ja komission vapaaehtoinen lähestymistapa so, sopii meille, kuten myös tämä yhteinen tietokanta, tietokanta. Meistä tämä noudattamiskumppanuus on hyvä asia ja on hyvä tietysti rohkaista noudattamista. Ja varmaan kumppanuuksilla voidaan välttää ristiriitoja. Ja koko mietinnössä näin tuttuja asioita tästä hyväksymisasiasta, vertaisarviointijärjestelmä, tarkistukset, testaukset. Luulen, että nämä ovat tervetulleita asioita, koska meillä on kuitenkin oikea ja realistinen paketti, jota voimme käyttää myös tässä. On muita aiheita, jotka on tuotu tässä uudelleen esille ja tiedämme, että ne tuovat lainsäädännöllisiä aiheita käsiteltäviksi ja sen takia nyt kehottaisin, että emme yrittäisi nyt keksiä pyörää uudestaan, vaan että myöntäisimme, että meillä on jo nämä hyvät tärkeät ajatukset paperille ja kiitän komissiota ja katson nyt rakentavaa yhteistyötä innolla. Kiitos paljon Selimovic Alden puolesta. Kiitos puheenjohtaja, kiitos esittelijä Dantille osallistumisesta keskusteluun. Minä uskon, että meillä pysyy hihat käärittynyt tämän ehdotuksen kanssa, mikäli ymmärsin kollegojen puhetta oikein. Tässä on tehty hyvää työtä, mutta merkittäviä eroja on edelleen olemassa, joihin on löydettävä ratkaisu. Kaikki meistä varmasti tukevat tätä komission ehdotusta. Vaikutusten arviointi on erittäin selvä. Muutaman numeron mainitakseni valvontaa on, mutta 2027 ilmoitusta vaarallisista leluista vuonna 2016, joten syytä valvoa on. Ja muualla markkinoilla nollasta, nollasta viiteen markkinavalvoja tarkastajaa per miljoona tuotetta, joten jotain on tehtävä. Kiitän komissiota ehdotuksesta. Kiitän Dantia parannuksista seuraavissa kohdin. Me kiitämme Dantia siitä, mitä hän on tehnyt sähköisen kaupankäynnin suhteen. Meidän on varmistettava, että sähköisen kaupankäynnin haasteisiin vastataan kunnollisesti. Muun muassa on tärkeää, että on riittävä henkilöstö olemassa, jotta voidaan katsoa, että verkossa olevat tuotteet noudattavat sääntöjä. Olemme yhtä mieltä myös artiklasta 7, mitä tulee noudattamiskumppanuuteen. Tämä olisi poistettava liittyen perusteluihin, jotka koskevat eturistiriitoja. On eri asia maksaa jollekin, joka sitten myöhemmin tekisi tarkastuksen. Lisäksi me tuemme Dantia – tuotteiden sääntöjenmukaisuusverkostoon. Tämä on hyvä ehdotus. On joitain säännöksiä, joista me emme ole yhtä mieltä. Sellaiset, jotka ovat niin Dantin mietinnössä kuin komission ehdotuksessa. Artikla 4. Me emme ole yhtä mieltä, että pitäisi mennä niin pitkälle kuin että on vastuuhenkilö, joka vastaa itsesääntöjen mukaisuudesta. Mielestäni tämä lähettäisi sidosryhmille erillisen vääränlaisen viestin. Olisiko tässä tämä henkilö vastuussa täydentävästä ehdosta, joten tässä pyritään viranomaisten ongelmiin puuttumaan sellaisten toimijoiden kanssa, jotka toimivat EUn ulkopuolella. Mitä tulee tähän tietokannan sääntöjen mukaisuuteen. Minä en oikein tiedä, minkä on tämä lisäarvo, jonka tämä tuo tämä säännös mukanaan. Pitäisikö jo näitä rajallisia markkinavaluutaresursseja käyttää asiakirjatarkastuksiin? Siinä oli kysymykseni. Ja se, että lomakkeet ovat kunnossa, se ei tarkoita sitä, että itse tuote on sääntöjen mukainen. Mielestäni tässä tulisi toimia kentällä ja tarkastaa tuotteita. Artikla 14 vähimmäis toimivalta, joka tulisi antaa markkinavalvontaviranomaisille. Yleisesti ottaen olen listan kanssa samalla linjoilla, mutta olen kuitenkin sitä mieltä, että osa vallasta menee hieman liian pitkälle. Siksi haluaisinkin, että tässä vahvistetaan tätä suhteellisuus-sanamuotoa. Toimivalta sulkea verkkosivuja tai tehdä tarkastuksia, niin tämän olisi oltava olemassa myös tuomioistuimen päätöksen jälkeen. Tästä on puhuttu Tämä saattaa olla ruotsalainen ongelma Ruotsin lainsäädännön piirissä oleva ongelma, mutta tämä on sellainen seikka, mitä meidän kaikkien tulisi miettiä, kuinka paljon valtaa viranomaisille halutaan antaa. Tässä on myös muita asioita, mutta palaamme niihin tarkistuksissa. Kiitos erittäin paljon Dantille laadukkaasta luonnoksesta. Odotamme innolla varjoesittelyiden kanssa käytäviä keskusteluja. Kiitoksia. Seuraavaksi sulle FDDn puolesta. Grazie, relatore. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia esittelijälle tämän mietinnön esittelystä. Varmaan lähdemme siitä, että jos markkinoilla on viallisia tai väärennettyjä tuotteita, niin se ei ole pelkästään uhka kansanterveydelle, vaan myöskin se vääristää kilpailua. Eli meidän täytyy saada nämä asiat kuntoon ja meidän täytyy muistaa kuluttajien edut ja rehellisten toimijoiden edut. Tämän pitää olla meitä ohjaava periaate. Sitten eri kohdista. Me tuemme sitä, että olisi eurooppalainen tuotteiden säännönmukaisuusrekisteri tietokanta ja rekisterissä voisi olla sitten tietoa välikohtauksista ja tapaturmista. Tällainen järjestelmä voisi olla hyvä siinä vaiheessa, kun tehdään analyysejä ja katsotaan, mitä tapahtuu sisämarkkinoilla. Ja näin voitaisiin myöskin toimia pikaisesti. Eli tämä olisi niin kuin tilannekuva, josta näkisi, mikä ei milläkin hetkellä toimi. Vastustamme markkinavalvontaviranomaisten ja talouden toimijoiden välistä yhteistyötä. Liian usein on eturistiriitoja näissä tilanteissa. Mm, ja meillä pitäisi olla sitten luettelo yrityksistä, joissa on hyvää politiikkaa ja joissa parannetaan toimintaa kansalaisten hyväksi. Yksi suuntaviivoistamme on se, että aina pitää muistaa ennaltaehkäisyperiaate. Eli meidän täytyy toimia nopeasti, kuin jokin asia on pielessä. Ja myöskin täytyy muistaa kuluttajien tilanne, eli meidän pitää löytää tehokkaita mekanismeja ilman, että olisi liiallista byrokratiaa, eikä saa mennä liian pitkä aika ennen kuin päätetään joistain toimista, kun havaitaan virheitä. Ja haluamme sitä, mistä on puhuttu jo useaan kertaan, eli kun puhutaan tulliviranomaisista, niin toivon mukaan tämän asetuksen mukaan vihdoinkin saataisiin hiukan järjestystä eri rajan ylityspaikoissa Euroopan ulkorajoilla. Valvonnan pitäisi olla tasokasta kaikkialla Euroopassa. Tämä koskee sekä valvonnan määrää että teknistä laadukkuutta. Ei voi olla niin, että tavara, joka tulee ilman lupaa yhteen satamaan, niin sitten se siirtyy johonkin toiseen satamaan ja pääseekin sitten Eurooppaan sitä kautta. Sanktiot, mikäli on säännönvastaisia tai väärennettyjä tuotteita, periaatteet pitää ehdottomasti olla tai pohjautua sille, millainen vahinko on tapahtunut, ja sanktioiden pitää olla oikeasuhtaisia tapahtuneeseen vahinkoon. Meidän tulee kiinnittää huomiota siihen, että sanktioista ei tule mitään epäoikeudenmukaisia välineitä, joilla rangaistaan pk-yrityksiä, mutta toisaalta nämä eivät voi olla mitään oikoteitä, joita jotkut hyödyntävät ja jotka piileskelevät pk-yrityksen julkisivun takana, eikä silloin saa rangaistussa, vaikka on käyttänyt hyväkseen omaa asemansa. Lopuksi sanoisin, että me tarvitsemme järjestelmää, joka antaa kuluttajille turvallisen mielen siitä, että hän ostaa turvallisia ja laadukkaita tuotteita. Tällä tavalla voitaisiin luoda myöskin tervettä kilpailua, vahvistaa sisämarkkinoita ja luoda markkinat, joilla on, joka tarjoaa kaikille yrityksille yhtäläiset kilpailumahdollisuudet. Kiitos. Kiitos. Nunes onko täällä komission puolesta? Niin. Hyvää iltapäivää ja kiitos puheenvuoroista. Yritän nyt hieman kiteyttää tässä vaiheessa. Ensinnäkin haluaisin korostaa, että on valtava yksimielisyys. Edustaja Dantin mietinnön ja meidän välillä siitä, mikä on aivan olennaista tässä ehdotuksessamme. Olemme hyvin iloisia siitä, että edustaja Danti ja moni muu teistä tukee sitä, että vahvistetaan eurooppalaista verkostoa, joka koskisi markkinavalvontaa ja ja näin saataisiin yhteistä riskien arviointia, yhteisiä prioriteetteja, vähän samanlaisia valvontaedellytyksiä ja reilut toimintaedellytykset, jotka eivät vallitse tällä hetkellä markkinavalvonnassa on olemassa noin 500 erilaista viranomaista ja erilaisia laatu- ja tehokkuustasoja ja varatkin sitten vaihtelevat suuresti, mikä tuo mieleeni sitten seuraavan pointin, jossa olen samaa mieltä kuin edustaja Danti. Rahoituskysymys on tässä avainasemassa tietäen, että jos me haluamme ratkaista markkinavalvontaongelmia, niin silloin me puhumme ennen kaikkea asiasta, joka liittyy hallinnolliseen tehokkuuteen ja laatuun, ja rahoitustuki on tässä tärkeää. Useinhan markkinavalvonta ei toimi, koska viranomaisilla ei ole varoja, henkilökuntaa ei ole riittävästi eikä määrärahojakaan heiltä odotetaan kaikkea sellaista, johon he eivät yksinkertaisesti kykene, joten me olemme tässä ihan samoilla linjoilla kuin edustaja Danti näissä kysymyksissä. Ja olemme hyvin iloisia hänen ajatuksestaan siitä, että vahvistetaan vertaisarviointimenettelyä järjestelmiä. Vertaisarviointi on erittäin hyvä ajatus markkinavalvonnassa ja oli se sitten verkossa tai kahdenvälisesti tai kumpikin, mutta jäsenvaltioiden kannattaa nyt pistää nenänsä muiden jäsenvaltioiden bisneksiin, jos halutaan edetä, koska mehän puhumme yhteisestä alueesta, jota ei kuitenkaan yhteisesti valvota tällä hetkellä. Joten Haluaisin siis korostaa, että uskon, että komission puolelta tässä siis nähdään, että, että näkökannat ovat hyvin lähellä toisiaan teillä ja meillä. Ehkä tässä pitää vielä hieman terästää muutamia asioita ja lähentää ehkä näkökantojamme, niin en ole kuullut argumentteja jotka saisivat minut vakuuttuneeksi siitä, että meidän pitäisi mennä vielä pidemmälle kuin mitä tässä on nyt vastuuhenkilön osalle esitetty ja aion vielä puhua edustaja Dantin kanssa siitä, mitä hän vielä haluaa tämän vastuuhenkilön osalta. Luulen, että tässä vaiheessa meidän kannattaa pitäytyä tässä alkuperäisessä ehdotuksessamme ja tämä onkin tilaisuus samalla – vahvistaa sitä pointtia, että olemme tarkistaneet, että vastuuhenkilö on, ei ole, ei ole siis tällainen VTO-tarkastaja ja sitten ja Sehän on pieni hinta, joka meidän on maksettava siitä, että kolmansien maiden yhtiöt noudattavat samoja sääntöjä kuin EUn yritykset. Ja sitten tästä julkisesta kumppanuussopimuksesta, niin olin iloinen voidessani kuunnella edustaja Dantia ja kollegaa, joka oli täällä edustaja Karasin tilalla – niin. Eli ei periaatteessa vastusteta. Komissio haluaisi välttää sen, että eurooppalaiset yritykset saavat sellaisen viestin, että markkinavalvonta on ennen kaikkea poliisitoimia, sakkoja, rangaistuksia, kyttäämistä, että tässä ei ajatella yhtään, että halutaan auttaa ja tukea myös tässä ehdotuksessa. Ja voisimme varmaankin ajatella, puhuin edustaja Dantille, eilen erityisesti ja ymmärrän, että hänen punainen viivansa on se, että hän ei halua, että markkinavalvontaviranomaisista tulisi tällaisia firmojen apureita, mikä voisi johtaa puolueellisuuteen ja uskon, että löydämme kompromissin, jota tässä vaalimme. Ja luulen, että voisimme päätyä hyvään kompromissiin näiden kahden näkökannan välillä. Ja tästä vaatimustenmukaisuustietokannasta sitten, niin jälleen kerran olen ihan iloinen, että voin jatkaa keskustelua edustaja Dantin kanssa, mutta ajatus näyttää, hyvältä ensinäkemältä. Joo, pannaan kaikki vaatimustenmukaisuusilmoitukset sinne tietokantaan, mutta samalla miettiin logistisia ja infrastruktuurinäkökohtia. Kuinka helppoa tätä on ylläpitää? Luulen, että se voikin olla paljon mutkikkaampaa ja sen takia ehdotimme, että vaatimusten mukaisuusilmoitukset pantaisiin jokaisen yhtiön nettisivulle. Se olisi ehkä jotenkin ketterämpää ja teknisesti helpommin toteutettavaa. Luulen, että tästä tulisi ihan tällainen mega-infrastruktuuri, josta voisi tulla hyvinkin mutkikas. Ja luulen, että että Samalla minua kiinnosti herra Salimovicin argumentti siitä, että Yksi kritiikki, jota aina esitetään markkinavalvonnalle tällä hetkellä on se, että se on liian paperivetoista, että markkinavalvonta on, se valvonnan tärkein valvonnassa tärkeintä on testaaminen ja se on kallista. Ja kun olen sanonut, että rahoja ei ole, niin markkinavalvontaviranomaiset eivät kykene tekemään mitään olennaista ja merkittävää. Ja sen takia voidaksemme keskittyä markkinavalvonnassa nimenomaan siihen, että noudattamista voidaan valvoa, niin luulen, että silloin meidän täytyy miettiä, mikä on olennaista markkinavalvonnassa. Periaatteessa en nyt väitä, ettei nyt koskaan kuolleen ruumiini yli ajatella tuollaista tietokantaa, mutta sanoisin näin, että odotetaan ja katsotaan, eli tavallaan tutkitaan ennen kuin hutkitaan. Okay, thank you uh, very much for your... Kiitos oikein paljon näistä perusteluista. Toivottavasti kaikki varjoesittelijät ovat samoilla linjoilla. Nikola, onko sinulla kommentteja? Haluaisin kiittää kaikkia kollegoita näistä puheenvuoroista. Tämä ei ole helppoa työtä, tämä on pitkä teksti ja tässä on paljon asioita, joita pitää ottaa huomioon. Haluaisin palata kolmeen kohtaan. Ensinnäkin kohta seitsemän. Asia, josta ei voida nyt tinkiä, on se, että meillä pitää olla kunnollista rahoitusta, kun ajatellaan yrityksiä ja toisaalta valvonnalle. Me tiedämme, mitä tapahtui Dieselgateissa joissain jäsenvaltioissa. Tyyppihyväksyntäviranomaiset saavat rahoitusta autoteollisuudelta. Ja meidän täytyy tällaista välttää tällaisia eturistiriitoja. Yhteistyö on tärkeää. Tarvitsemme enemmän yhteistyötä. Rahoitus on kysymys, joka saattaa haitata kunnollista markkinavalvontaa. Sitten tietokanta. Komission ehdotuksessa sanotaan, että jokaisen pitää laittaa kaikki tiedot omalle nettisivuille. No sitten kävimme Livornossa. Siellä oli Selimovic mukana. Ja siellä saimme nähdä, että väärennettyjen tuotteiden takana oli paperi, jossa oli sitten tämä säännönmukaisuustodistus. Ja sitten kun katsotaan tätä kuponkia, niin täytyy kirjoittaa italialaisen ministeriön ja se oli sitten englanniksi, ja sitten täytyy ottaa yhteyttä englantilaisen ministeriöön, ja sitten sieltä toimitettiin uusi kuponki Italiano, Eli ne, jotka väärentävät tuotteita, usein väärentävät myöskin näitä säännönmukaisuustodistuksia. Eli virkailija, joka näkee, että kyseessä on säännönmukaisuustodistus, niin hän voisi sitten käydä katsomassa, kuka on tuottaja, kuka on maahantuoja – ovatko ne todellisia ja vastaavatko ne tietoja, joita hänellä on edessään. Mielestäni tietojen vaihtoa, jota pitää olla, no ehkä markkinoilla on liikaa valvontaviranomaisia, mutta nyt meillä olisi järjestelmä, tietojärjestelmä, joka jollain tavalla helpottaa tietojen vaihtoa. Tämähän on tavoitteena ei luoda liikaa tietokantoja, ei luoda liikaa internetsivustoja, vaan luodaan yksi paikka, josta voidaan käydä katsomassa näitä tietoja. Kaikkien jäsenvaltioiden, kaikki viranomaiset sisämarkkinoilla voisivat käydä katsomassa sieltä nopeasti tietoja. Kohta neljä. Vastuussa oleva henkilö. Mielestäni meillä pitää olla samat olosuhteet eurooppalaisten ja muiden tuottajien välillä. Jos on eurooppalainen yritys, joka tekee jotain tuotetta, ja kyse on tuottajasta, ja jos kyse on yhden henkilön yrityksestä, niin tämä yksi henkilö on vastuussa kaikesta. No sitten, jos on vaikka yritys, joka tuottaa Kiinassa tai muualla, niin hän on sitten vähemmän vastuussa jos ei, koska hän ei ole tuotteesta suoraan vastuussa. En halua luoda mitään kilpailuetuja eurooppalaisille tuottajille, mutta haluan, että ne velvoitteet, jotka koskevat eurooppalaisia yrityksiä, koskevat myöskin kaikkia muita. Ei voida toimia niin, että eurooppalaiset yrittäjät, jotka joutuvat nyt jo noudattamaan monenlaisia velvoitteita ja on valvontaa, että he kärsisivät siitä, että joku voi Eurooppaan tuoda tuotteita, joista ei ole mitään takeita ja kukaan ei vastaa niiden turvallisuudesta. No, nämä ovat minun ajatuksiani. Näistä on jo aikaisemminkin puhuttu. Mutta meillä on hyvin paljon työtä tehtävänä yhdessä ja odottelen sitten tarkistuksia, joiden määräaika on pian. Eli odottelen kollegoilta tarkistuksia ja toivottavasti voimme tehdä hyvää työtä ja muistaa kaikki, että tämä on tärkeä kysymys, kiireellinen kysymys ja meidän täytyy tehdä tämä työ hyvin, mutta myöskin nopeasti. Näin voimme saada tämän asian päätöksen ennen lainsäädäntökauden loppua. Ja näin meillä on sitten asetus, josta on apua Euroopassa, jotta se olisi turvallisempi ja jotta kansalaisemme saavat käyttöönsä turvallisempia tuotteita. Kiitos. Niin, kiitoksia. Tarkastusten jättämisen takaraja on 22. toukokuuta kello 12. Tämä esityslistan kohta loppuu ja seuraavaksi siirrymme eteenpäin mietintöluonnoksen käsittely. aiheena toisessa jäsenvaltiossa laillisesti kaupan pidettävien tuotteiden vastavuoroinen tunnustaminen. Ja Stefanek on tässä esittely. Olkaa hyvä. Thanks a lot, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja ja haluan siis ensinnäkin kiittää komissiota ehdotuksesta, joka on erittäin hyvä perusta keskustelulle ja ottaisin esille kolme näkökohtaa. Ensinnäkin siis tämä hallinnollinen yhteistyö ja sitten nämä yhteistuotteiden yhteispisteet, jotka, ja luulen, että rajat ylittävä yhteistyö yhteispisteissä on, yhteispisteiden välillä on tärkeää. Ja sitten tämä Solvit-keskus, ongelmien ratkaisumenettely on toinen asia. Ja sitten kolmanneksi ehdotan, että vahvistetaan Euroopan tasoa tässä vastavuoroisessa tunnustamisessa. Ylipäätänsä olisi viisasta luoda tällainen koordinointiryhmä, joka toimisi siis yhteydessä komissioon, jos esiintyisi riita-asioita tämän aiheen tiimoilta. Ja kuten kerroin, niin mehän olemme jo tavanneet muutamia sidosryhmiä näin menettelyllisesti 22.5. on jätettävä tarkistukset ja uskon, että pitäydymme tässä määräajassa. Eilen meillä oli ensimmäinen varjoesittelijöiden kokous ja nyt kannustan nyt kaikkia rakentavaan yhteistyöhön esittelijöiden ja varjoesittelijöiden kanssa ja odotan innolla yhteistyötä kanssanne. For the SND we have... Kiitos Virginia Rosier SND-ryhmän puolesta. Kiitos. Niin minun on sanottava, että tässä asiassa meillä on ollut komission ehdotus, joka tuntui erittäin hyvältä. Ja minusta se asettuu hyvin niihin puitteisiin, jotka on asetettu vastavuoroiselle tunnustamiselle niin perustamissopimuksen kuin EUn tuomioistuimen oikeuskäytännön nojalla. Ja kiitän esittelijää erinomaisesta mietintöluonnoksesta, joka on linjassa näiden puitteiden kanssa. Ja ja luulen, että tässä on paljon yhteisymmärrystä, kuitenkin muutama varauma. Niin alkuperäisessä komission ehdotuksessa kuin mietintöluonnoksessakin on vielä muutamia kohtia, joita pitäisi vielä selventää ja aion tuoda tarkistuksia niihin nähden erityisesti kahteen asiaan, kahdessa asiassa. Ensinnäkin tämä vastavuoroisen tunnustamisen ilmoitus, jonka yritys voi tehdä, ja toinen on sitten tuotteiden arviointimenettelyt artiklat 4 ja 5. Ensinnäkin tämä vastavuoroinen tunnustaminen, niin olemme ihan yhtä mieltä siitä, että pitää voida käyttää tällaista ilmoitusta markkinoille saattamisesta, eli yritys todistaa, että tuote on jo laillisesti markkinoilla jossakin jäsenvaltiossa, mutta pitää kuitenkin välttää se, että siitä tulisi tällainen valkoinen shekki, joka estäisi sitten kaikkia jäsenvaltioita ja viranomaisia arvioimasta tilannetta, eli totta kai kansallisille viranomaisille pitää toimittaa ne tiedot, jotka antavat viranomaisille mahdollisuuden toimia, eli pitää varmaan tässä täsmentää nyt käyttömenetelmiä markkinoille saattamisessa ja sitten tämä tuotteiden arviointi sitten ja tässä, tämähän on nimenomaan vastavuoroista tunnustamista. Kaikki tavarat, jotka ovat siis sisämarkkinoilla, jotka eivät kuulu tähän yhdenmukaistettuun järjestelmään, eli Jäsenvaltioilla on mahdollisuus määritellä kansallisia sääntöjä. Sitä voidaan valittaa tietysti, mikä tarkoittaa sitä, että on harmonisoitava edelleen pidemmälle, mutta tässä vaiheessa se on kuitenkin mahdollisuus, joka on jäsenvaltioiden käsissä. Onneksi sitäkin on säännelty erityisesti direktiivin 2015 kautta 35 välitykselle, jotka liittyvät nimenomaan ilmoittamiseen. Eli pitää olla ilmoittamis vaatimus ja tietysti sitten näin ollen mitä ei ole ilmoitettu, niin se on eri asia, mutta kun ilmoitus on tehty, niin silloin jäsenvaltioiden säännöt tulevat tietysti tähän lainmukaiseen järjestelmään ja ne pitää voida silloin toteuttaa tai katsoa sovellettaviksi ja näiden kahden varauman keräjoita vielä täsmennän, niin sanon vain, että minä kyllä tuen esittelijä Solvit-keskuksen käyttämisestä, jotta voidaan helpottaa erilaisten riita-asioiden ratkaisemista. Ja sen sijaan sitten tärkeää on sitten saada komissio, asemoittaa komissio solvit verkostoon. Meidän pitää saada järkevien määräaikojen puitteissa riittävän selkeitä vastauksia niin jäsenvaltioiden kuin talouden toimijoiden kannalta. Ja lopuksi vielä ja yritämme vielä tätä vahvistaa, eli nämä tuoteyhteyspisteet, jotta että nämä, näillä tuoteyhteyspisteillä olisi tärkeämpi rooli vastavuoroisessa tunnustamisessa ja tässä myös vahvistettakoon keinoja ja välineitä tiedonvaihtoa ajatellen. Ja korostan tässä taas järkevää määräaikaa ja kiitän nyt tässä komissiota ehdotuksesta ja esittelijä. Merci beaucoup. um, and then for uh, the ECR we have... Uh... ECR-ryhmän puolesta seuraavaksi Kiitos. Kiitän Jam. Me suhtaudumme positiivisesti tähän ja hänen luonnokseen ja komission ehdotukseen on hyvä, että tätä menettelyä halutaan selkeyttää, mitä tulee keskin vastavuoroiseen äh, tunnustamiseen. Mutta tässä on kyseessä äh, julkisen turvallisuuden käsite – ja se on sen perusteluna käytetty. Ja tämä on meidän mielestä meidän avain ongelmista vastavuoroiseen tunnustamisen. On hyvä, että on ohjeita, kuten komissio on tässä omassa toimintaohjelmassaan nostaa esiin. Ja ECR kiittääkin tarkistusta 21. Nämä yleisen turvallisuuden vaateet nousivat esiin. Solvitin kannalta me olemme yhtä mieltä ehdotuksen kanssa, että on koordinaatioryhmä. ECR tulee jättämään tarkistuksia, jotta asetuksen oikeusvarmuutta voidaan parantaa ja jotta hallinnollinen taakka helpottuu. Kiitos Stefanekille tästä ehdotusluonnoksesta. ilo tehdä työtä hänen kanssa. For the Aldi we have uh, Lockhart. Kiitos Aldi puolesta Martin Lockhart. Uh, yes. Kiitoksia. Ihan lyhyesti. Asiat, jotka halusin sanoa Alden puolesta, ovat jo tulleet esille. Meistäkin tämä mietintö on lupaava ja myönteinen. Tämä meillä on tehty hyvää työtä. Meillä on samoja huomenaiheita kuin ECRllä, Eli meidän täytyy selvittää näitä asioita varjoesittelyiden kanssa ja mekin laadimme muutaman tarkistuksen keskityn nyt asiaan, josta puhuttiin varjostelukokouksessa. Olen hiukan huolissani tämän uuden vahvistetun solvit-mekanismin rakenteesta – Yksi olin yksi Solvitin isistä. Olin esittelijänä viime kaudella tässä asiassa ja on hyvä, että järjestelmää pyritään vahvistamaan, mutta toisaalta olen järjestöiltä ja yrityksiltä kuullut, että huolenaiheita on sielläkin. Jos Solvitista pyritään tekemään ainoa paikka, jonka puolen voi kääntyä, jos on valitettavaa, No, tämä on vähän ristiriitaista, koska me haluamme, että solvit on se paikka, joka voi hoitaa kaikki asiat, mutta toisaalta yritykset haluaisivat jonkinlaisen paikan, johon voi ottaa yhteyttä, jos asiat ovat ongelmissa. tämähän viittaa sitten komission. Eli tässä on tilanne, jossa halutaan avoimet ovet tai avoimet ikkunat, ihan mitä tahansa, kun ajatellaan tämän tyyppisiä tilanteita – joissa tilanne on umpikujassa. Ja miten tämä sitten hoidetaan? Voiko Solvit uudessa vaiheessa käsitellä tällaisia kysymyksiä? Olin hiukan epäilevä, mutta toisaalta haluaisin, että näin on. Että ALDE pyrkii siihen, että laadimme muutaman tarkistuksen asiasta, jotta pystyisimme ottamaan huomioon komission rooli ilman, että olisi kahta erillistä järjestelmää. Ymmärrämme, ettei esittelekään sellaista halua. Eli tähän asiaan täytyy löytyä tasapainoa, mutta varmaan tästäkin laadimme tarkistuksen. Kiitos. Kiitos. Komissio mainittiin, joten no niin, Dalmeida saa puheenvuoron. Kiitos Stefanecille ja kollegoille rakentavista huomioista. Me kiitämme esittelijää hänen kommenteista. Meidän on vaikea olla eri mieltä hänen kommenteista. Edge pyysi, että selvennetään menettelyä, jossa arvioidaan tuotetta, jotka on laillisesti markkinoilla toisessa jäsenvaltiossa siten, että tässä on tietty takaraja. Me voimme tätä tukea. Tämä on tärkeä asia talouden toimijoiden kannalta, mikäli halutaan tehokas keskinäinen vastavuoroinen tunnistaminen. Solvit on tärkeässä ongelmanratkaisijan roolissa ja komission roolia vahvistetaan sikäli, että meidän on ilmoitettava kantamme. Meillä on vähemmän päätäntävaltaa kuin mitä tässä Alverin ehdotettiin. Menettely on tärkeä, koska tämä antaa liiketoiminta ystävällisen menettelyn talouden toimijoille verrattuna oikeusistuintoihin oikeudenkäynteihin – Kukaan ei mene oikeuteen, mikäli vastavuoroinen tunnustaminen evätään. Se maksaa liian paljon. Epäilykset liittyen Solvit-keskuksiin. Minä olen liikuttunut, että yritykset haluaisivat mieluummin komission kuin Solvit-keskukset ratkaisevan näitä ongelmia, mutta me emme voi kantaa tätä taakkaa, vaan on tätä vastuuta on jaettava jäsenvaltioihin ja on tärkeää, että tämä solvit verkosto pystyy näyttämään sen, mihin se kykenee. Siellä ei käsitellä niinkään tuotteiden vapaata liikkuvuutta, vaan asia näitä diplomeja ja näin poispäin. Mutta jostain on lähdettävä ja tulee olemaan mielenkiintoista seurata, miten tilanne kehittyy. En näe muuta vaihtoehtoja. Vaihtoehto on se, että annetaan, määrätään paljon resursseja näihin vastavuoroisiin tunnustamisiin ja en usko, että se olisi oikea tie. Meillä on epäilyksiä näiden takarajojen suhteen, sikäli kun meiltä pyydetään lausuntoa. Ymmärrämme, että Komissiolle halutaan antaa tiukka takaraja, mutta ongelma tässä on se, että toisaalta asia tuodaan eteemme toisella kielellä kuin sillä kielellä, jossa tullaan tekemään lausunto, varsinkin kun tässä on eriävät kannat eri jäsenvaltioista. Tässä saattaa olla kaksikin vierasta kieltä. Kääntäminen vie aikaa. Usein nämä äh, riis, riita-asiat vaikuttavat helpolta, mutta tässä puhutaan tuotteiden vapaasta liikkuvuudesta ja myös muista tärkeistä mm, ulottuvuuksista ympäristö- tai kuluttajan suoja esimerkiksi. Joten siksi tulemme parhaamme mukaan työskentelemään niissä puitteissa, joita te toisaalta lainsäätäjällä meille asetatte, mutta me emme halua sellaista takarajaa, joka vähentäisi, alentaisi antamiemme lausuntojen laatua. Kiitämme Stefanetsin ehdotusta vahvasta puitteista liittyen esimerkiksi keskinäisen tunnustamisen ryhmän Viranomaisten yhteistyö on tärkeää, jotta voidaan edetä vastavuoroisen tunnustamisen kanssa ja esittelijän esittämissä puitteissa tämä voisi tapahtua. Tämä on erittäin rakentava lisäys meidän ehdotuksen. Odotamme innolla tulevia keskusteluja ja näemme mielellämme, että tämä hyväksyttäisiin tämä ehdotus jo nykyisellä vaalikaudella. Ja sen perusteella, mitä kuulin täällä parlamentissa tänään ja neuvostossa, niin luulenpa, että tämä on ihan realistinen mahdollisuus. Kiitos. Ja sitten vielä esitellen saa puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja puheenjohtaja. Ja kiitän kaikkia kollegoja, varjoesittelijöitä kaikista myönteisistä huomautuksista. Ja tämä antaa minulle toivoa siitä, että päädymme sopimukseen. En oikein näe paljonkaan ristiriitoja. Luulen, että moni täällä sanottu asia kyllä herättää ihan yhteisiä mielipiteitä ja odotan innolla nyt yhteistyötä ja toivon, että päädymme oikein hyvään lopputulokseen. Kiitos. Kiitos takarajan 22. päivä toukokuuta ymmärtääkseni tarkistuksia on jo Aimo Pinkka pöydälläsi, joten lykkä pyttyyn tähän menettelyn jatkoon. Näihin puheisiin iltapäivän kokous päättyy. Seuraava kokouksemme on huomenna kello yhdeksältä. Kiitos tulkeille. Kiitos kaikille muille. Sitten lyhyt tauko ja koordinaattorit kokoontuvat kello 16.